kedves kollégák folytatjuk az ülésünket hyvät kollegat no niin jatkamme istuntoamme ensin on hyväksyttävä eilisen istunnon pöytäkirja pöytäkirjat ovat siinä teillä luettavissa jos jolla on jotain huomautettavaa niin sanokoon nyt ei näy olevan puheenvuoropyyntöjä näin pöytäkirjat eiliseltä päivältä